Tässä tietyt poliittiset erot häviävät, kun puhumme läheisestä yhteistyöstä Ukrainan ja EUn välillä. Se on niin tärkeä asia. Dank, Herr Kiitoksia kollega Mikalski. Seuraavaksi minuutin ajan kollega Campbell Bannerman. Herra puhemies, minä